tautiin ja demontioihin niin, että voidaan kunnioittaa potilaiden oikeuksia ja he voivat pitää kiinni ihmisarvostansa. Kiitos. Kiitokset teille Rova Matias, kiitos hyvä komission jäsen. Keskustelu on päättynyt. Äänestys on huomenna kello 12.30 ja seuraavaksi esityslistallamme on kyselytunti. Olemme aikataulusta 28 minuuttia jäljessä. Yritämme siis hieman kirje. Ensimmäinen kysymys, jos olette valmiita, on kysymys numero 14 edustaja Nikolaskulta eurooppalaisten varojen käytöstä. Onko komission jäsen valmiina vastaamaan? Olkaa hyvä. Äh, mm, kiitos puhemies, hyvät jäsenet. Komissio pitää äh, hyvänä, että Financial Times on tutkinut asiaa, koska tämä avaa keskustelun siitä, kuinka tehokasta on koheesiopolitiikan varojen käyttö. Komissio on tietoinen siitä, että tähän ohjelmakauden alkuun on tullut aika hidasta varojen käyttöä, mutta kuitenkin voi varustaa, että komissio on tehnyt nyt ensimmäisellä vuoden 2010 neljänneksellä tehnyt enemmän kohesiopoliittisia maksuja kuin koskaan ennen. Suuri enemmistö oli väliaikaisia maksuja, joka tarkoitti sitä, että ne, niiden korvaukset oli maksettu jäsenvaltioille jo, joten ja kuten aikaisemmilla ohjelmakausilla on nähty, koheesiopolitiikan kulut ovat, ovat kasvaneet. Uudet maksut jäsenvaltioille ovat 21 prosentin luokkaa koheesiosta, 22 aluekehitysrahastosta, e RKRstä ja 23 sosiaalirahastosta e sairasta. Mitä, sitten tarko... Äh, mitä tässä viitattiin tuelle monikansallisille yksity- yrityksille? Äh, luonnollisesti kohesiopolitiikan yksi tavoite on kasvu ja sitten työpaikkojen luominen tietyillä alueilla. Äh, jos tukea haetaan tuottavalle investoinnille, niin se pitää katsoa tässä valossa kasvua saadaan aikaan pienten yritysten luomisella ja toisaalta suurten, suuryrityksenkin tukemisella. Peri, pääasiassa meidän tukemme on kohdistunut PK-yrityksille kuten aluekehitys ja, ja sosiaalirahaston säädökset edellyttävät tai säännöt edellyttävät. Tästä syystä suurin osa näistä tuottavista investoinnista ja kehitysinvestoinnista on kohdistettu PK-yrityksille. Saattaa kuitenkin olla sellaisia tapauksia, jotka ovat kuitenkin sääntöjen mukaisia ja joissa tukea on myönnetty suurille yrityksille, jos, nämä, jos tämä noudattaa rahaston tavoitteita ja ohjelmakauden tavoitteita. Kaiken kaikkiaan koheesiopolitiikka on nyt myöntänyt 55 eh, miljardia euro 20, 2007-2013 ohjelmakaudella. Suurin osa tästä menee innovaation tukemiseen PK-yrityksissä. Komissio haluaa huomauttaa, että monikansalliset yritykset eivät ole sosiaalirahaston tukien saajia. ESF tukee, ESRn kautta tuetaan ihmisten koulutusta, jatkokoulutusta, pätevyyden kehittämistä ja niin edelleen. Ja Joskus tietenkin työntekijät saattavat vaihtaa paikkaa ja tarkoituksena kuitenkin saada pätevöitynyt, pätevöitynyttä ammattiväkeä työmarkkinoiden käyttöön. Poliittisesta näkökulmasta katsottuna tarkoituksena ei ole antaa tukea sellaisille yrityksille, jotka sitten käyttävät tätä tukea siirtääkseen toimintansa pois EUn alueelta. E, tässä tapauksessa tuki olisi nolla tai jopa negatiivinen. Sellainen yritys, joka on saanut kohesiopoliittista tukea e, ja joka siirtää tuotantoaan viiden vuoden kuluessa tai kolmen vuoden pk-yritysten osalta kuluessa EUn alueelta se joutuu maksamaan tukensa takaisin. On olemassa luonnollisesti parantamisen varaa, mutta kuitenkin kaiken kaikkiaan koheesiopolitiikalla on hyvin myönteistä vaikutusta ollut EUn alueella. Voin vakuuttaa, että komissio ei, eh, eh, eh, ei unohda ongelmia eikä katso niistä poispäin, vaan me jatkamme entistä tarkemmin koheesiopolitiikan kehittämistä. Sen tarkoituksena on kehittää Euroopan köyhiä alueita ja samalla myös koko Eurooppaa kokonaisuudessaan. Kiitos. Thank you. Um, I'm trying to... Kiitoksia. Yritän antaa kaikille mahdollisuuden puhua. Niko Lasku, Rubi ja Linkevich Jute. Ensin edustaja Niko Lasku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 pienten ja keskisuurten yritysten merkitys. Kolme neljäsosaa työpaikoista syntyy pk-yrityksissä ja 80 prosenttia veroista. Verovaroista kertyy pk-yrityksen toiminnan yritysten kuin kautta. Tutkimuksen puitekehyksessä meidän pitäisi pohtia infrastruktuureja sellaisella tavalla, että voitaisiin enemmänkin vahvistaa tätä puolta Euroopan talouden toiminnassa. Linkevičiūtė seuraavaksi. Kiitoksia, komission jäsen tästä vastauksesta. Seuraava on kysymykseni. Kun ajatellaan rakennerahastoja ja erityisesti sosiaalirahastoja, jo, ra, varoja, joilla voidaan käyttää, joita voidaan käyttää työntekijöiden pätevyyden parantamiseksi, tämä on erittäin tärkeää. Uskotteko, että kansainvälisillä suurilla yrityksillä on samat olosuhteet kuin pk-yrityksillä, koska niiden täytyy antaa oma osuutensa, jotta ne voisivat saada rahoitusta rakennerahastoista. Voitaisiinko tehdä tiettyjä ehdotuksia pienten ja suurten yritysten osalta niin, että molemmilla oli sama, olisi samat toimintaedellytykset? Commissioner? Komissio jäsen, olkaa hyvä. Ja danke für die äh, Fragen. Zum einen Forschungsinfo- Kiitoksia kysymyksestä. Tutkimusinfrastruktuurista ensin kun puhutaan innovaatioista, jo tänä päivänä PK-yritykset voivat saada tukea aluekehitysrahastosta suuressakin määrin. Kyse on kaksi numeroisesta luvusta miljardina laskettuna innovaatioiden edistämiseksi kaudella 2006 nähdäkseni yli 30 000 yritystä sai tukea tuolla kaudella. Ja kun pohditaan niin tutkimusinfrastruktuureja, niillä on erityisen suuri merkitys tulevaisuuden kannalta. Silloin kun on kyse koko talouden eri sektoreista, aina perustutkimuksesta muille aloille saakka, kuluvalla kaudella tutkimusinfrastruktuurihankkeisiin – tullaan käyttämään etenemissuunnitelman mukaisesti, roadmapin mukaisesti. Eri, erinäinen summa tukirahoja. Ja on katsottu, että tämä on erittäin kestävää vaikutuksiltaan, kun tarkastelee eri alueita. Täällä on suurempi vaikutus kuin itse hankkeilla sinänsä. Pohditaanpa esimerkiksi työpaikkoja, ei pelkästään tutkimuspuolella, vaan muitakin työpaikkoja. Esimerkiksi alihankkia yrityksissä. Perustutkimustakin kun tehdään, tarvitaan alihankkijoita ja palveluyrityksiä, joten tällä saattaa olla suurikin vaikutus tietyillä alueilla, esimerkiksi mainitulla Unkarin alueella. Tämä voisi olla hyvä viesti myöskin tulevaisuudessa sillä silmällä kun muokataan uutta tutkimuksen puiteohjelmaa, esimerkiksi se, mitä vaikutusta yliopistolla saattaa olla lähialueisiin ja niiden kehityksen Tutkimustyö, jota yliopistossa tehdään, ja soveltava tutkimus pystyy luomaan kestäviä työpaikkoja, luomaan kestävää vaikutusta, myönteistä vaikutusta kyseisellä alueella. Mitä sosiaalirahastoon puolestaan tulee, ne henkilöt, jotka toimivat tai ovat työstä tai ole työssä, voivat saada tukea ja apua koulutuksen kautta esimerkiksi. Tämä parantaa heidän mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla. Mikäli kyse on yrityksen sisäisestä koulutuksesta, mikäli henkilö on työssä, tai olipa sitten kyse henkilöstä, joka ei ole työelämässä, hänen pätevyyttään kummassakin tapauksessa työntekijän pätevyyttä voidaan parantaa ja siten parantaa hänen mahdollisuuksiaan pärjätä työmarkkinoilla. Voin antaa teille tästä esimerkin. Ehkä itsekin olette tähän törmänneet. McDonaldsin työntekijöiden asemaa usein on kritisoitu. Heille voidaan antaa jatkokoulutusmahdollisuuksia. Tästä täytyy tehdä kuitenkin selkeä ero työntekijöiden jatkokoulutuksen suhteen, mikäli kyse on siitä, että he paremmin sopeutuvat jo olemassa olevan työpaikkaansa ja muun tyyppisen koulutuksen suhteen. McDonald's on kehunnolla Mac-työpaikoilla. Nämä ovat usein osa-aikaisia työpaikkoja, jotka eivät edellytä korkeaa koulutusta tai pätevyyttä. Nämä ovat yleensä opiskelijoiden työpaikkoja. ja heidän pätevyyttään voidaan pyrkiä parantamaan, mutta toisaalta on kyse yrityksen sisäistä koulutusta. McDonald's on tässä pyrkinyt kaikin keinoin kutistamaan omia kustannuksiaan. Kun tarkastellaan työkijän henkilökohtaista pätevyyttä ja sen parantamista, niin Tätä taustaa vasten meidän ei pitäisi tehdä eroa sen välillä, missä ihminen on työssä, vaan tavoitteena pitäisi olla se, että henkilön oma pätevyys, hänen oma koulutustasonsa paranee ja ihmiset voivat täten paremmin liikkua työmarkkinoilla. He ovat ikään kuin kyvykkäämpiä liikkumaan työmarkkinoilla niin, että eivät niin helposti joudu sitten työttömyysansaan. Kiitoksia. Seuraavaksi kysymys 16 Rova Gönsiltä, eurooppalainen Progress, mikrorahoituspalvelu. Komissio sen olkaa hyvä. Yeah, thank you again. Um... Kiitoksia jälleen, hyvä puhemies. Hyvät kollegat, olen iloissani vuodessani kertoa, että molemmat osat eurooppalaisen Progress mikrorahoituspalvelun niin taku kuin käteisosiokin ovat tällä hetkellä täysin operationaaleja. Kolme kuukautta päätöksen täytäntöön astumisen jälkeen komissio saattoi loppuun mandaatin Euroopan investointirahastolle niin, että se voi antaa takuita mikrolainoille. Ensimmäiset mikroluotot myönnetään jo tässä kuussa. Olen iloinen voidessani myös kertoa, että komissio on menestyksekkäästi varmistanut lisää rahoitusta mikroyrittäjille Euroopassa. Euroopan investointipankki ö, otti mukaan 100 miljoonaa euroa tässä Euroopan unionin rahoituksen lisäksi. Ja lisärahoitusta odotetaankin vielä. Kuten on suunniteltukin, eurooppalainen Progress mikrorahoitus sen pitäisi kattaa noin 500 miljoonaa euroa. Tämä palvelu auttaa esimerkiksi henkilöitä, joilla on vaikeuksia saada luottoja perinteisiltä luottomarkkinoilta. Tässä täytyy myös saada aikaiseksi maantieteellistä tasapainoa. Tämä on yksi tärkeimmistä elementeistä komission investointirahastolle antamissa, antamassa mandaatissa. Ensimmäiset tutkimukset osoittavat, että tavoitteet saavutetaan. 2011 aloitetaan nämä mikroluotot Belgiassa ja Hollannissa. Ja Hollannissa esimerkiksi toiminta keskitetään henkilöille, jotka eivät saa luotto, lainoja perinteisiltä luottomarkkinoilta. Luotonantoa myös tasoitetaan maantieteellisten kriteerien pohjalta. 30 prosenttia näistä varoista pitäisi suunnata Länsi-Eurooppaan ja loput Keski- ja Itä-Eurooppaan. Kaikista tehokkaimmin nämä luotot toimivat, jos mukana on mikroyritys tukitoimia. Euroopan sosiaalirahasto, hallinto, toimijat ja työmarkkinaosapuolet on nyt kutsuttu tähän mukaan työhön. Jäsenvaltiot ovat korva merkinneet yli 2,7 miljoonaa e-, euroa yrittäjyyden edistämiseksi. Tuetaanko sitten näitä varsinaisia keskusteluja vai ei? Tuetaanko korkotukia? No, jäsenvaltiot itse tekevät tässä päätöksensä. Esimerkiksi Liettua on juuri päättänyt, että se hyödyntää tätä mahdollisuutta. Lopuksi komissio tulee antamaan tietoja Progress-mikrorahoituspalveluksesta. Tässä annetaan tietoja mikrolainojen saatavuudesta ja komissio tulee hyödyntämään olemassa olevia julkisia työllisyyskanavia. Ja myös kansalaisjärjestöt tiedottavat mikrorahoituspalvelun mahdollisuuksista. Erityisesti tullaan kiinnittämään huomiota eri taustoista tulevien nuorten mahdollisuuksiin aloittaa omia yrityksiä ja saada sitä varten mikrorahoitusta. Next. Kiitoksia. Seura- herra Baltsitisin keskus kysymykseen menemme seuraavaksi tämän käsittelyn jälkeen. Discussion. Um, Minä haluaisin esittää lisäkysymyksen tähän kysymykseen. Three, uh... Anteeksi vain, mutta meillä on jo kolme lisäkysymyspyyntöä tässä. Köntsiltä, Semkeltä ja Tikalta. We'll come to you next. Pahoittelen. Rova Göns. Kiitos. Kuuntelin mm, iloisena komission mietintöä. Muutama viikko sitten saimme Euroopan investointirahastosta ja komissiosta luku ja silloin puhuttiin noin 200 miljoonasta eurosta. Kysymys liittyy siihen, että alun pitäen puhuttiin 500 miljoonasta, jotka on budjeto, varattu äh, talousarviossa. Miten tässä nyt sitten yhtäkkiä löytyykin lisävaroja, kun pyritään kriisin vaikutuksia lieventämään, niin meidän täytyy, täytyisi tätä ohjelman täytäntöönpanoa nopeuttaa entisestään. Sitten sosiaalirahastosta kun puhutaan korkotuista ja sitten mentorointi- ja koulutusohjelmista, nämähän kuuluivat tähän alkuperäiseen ohjelmaan, mutta sitten komissio on jotenkin jättänyt nämä huomiotta. On kuitenkin hyvin tärkeää, että saamme tietoa ihmisille kentän tasolle, jotta sieltä voidaan hakea oikeita tukia panie komisarzu! chciałem panu podziękować za informację. ja się z panem. kiitoksia komission jäsen kiitoksia tästä vastauksestanne. olen täysin samaa mieltä tästä välineestä josta nyt puhutaan. tämä on erittäin tärkeä väline mutta toisaalta meidän täytyy myöskin vastata seuraavaan kysymykseen. Mitkä yritykset käyttävät hyväkseen tätä makrorahoitusvälinettä? Minä haluaisin ottaa eräs asia teidän lausumassanne. Meidän täytyy varmistaa, että maantieteellisesti tuki jakautuu tasaisesti. Mitä, miten tämä varmistetaan? Thank you, Mr. President. Uh... Kiitoksia, arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen. On aivan totta, että nuoret kärsivät kaikista eniten rahoitus- ja talouskriisistä, mutta meidän ei pitäisi unohtaa myöskään yli 40-vuotiaita ja työttömiä. Mainitsitte sen, että 60 prosenttia tästä välineestä suunnataan Euroopan unionin keski- ja itäosiin. Oletteko tunnistaneet ne esteet, joita on tämän välineen käytölle Itä- ja Keski-Euroopassa. Komissio jäsen, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank für, äh, für Interesse und Ihre, Ihre Kiitoksia paljon. Kiitoksia näistä kommenteista, jotka liittyvät mikrorahoitusvälineisiin. Toden totta, useat pääosastot hoitavat tätä asiaa, mutta johtajan asemassa tässä on toinen pääsaaste. Me kuitenkin käsittelemme tätä korkokysymystä, korkotukikysymystä, ja me suhtaudumme tähän siten, että on olemassa joitakin jäsenvaltioita, jotka ikään kuin asetavat ehtoja ja ovat, pitävät kiinni ylärajasta tai menevät yli ylärajan 8-9,5 prosenttia. Sillä välillä tässä nyt liikutaan. Meidän täytyy ottaa tässä huomioon, että tietystikin jo valmistelmassa vaiheessa, kun koko tätä ongelma-aluetta kehitettiin. Tarkistelemme kustannuspuolta, lainanantoa, kustannukset kohtuullisen suuret ja sitten kustannusten jakaantuminen täytyy hoitaa sellaisella tavalla, että tässä saadaan jonkinlainen kultainen keskitie aikaiseksi. Ja tässä on nähdäkseni onnistuttu. Toinen kysymys. Voin kertoa, että juuri Jasmin välinettä aiotaan käyttää hyväksi mikrorahoituksen valmistelemiseksi. Ja tässä rahoitusalan välittäjillä on myöskin oma tehtävänsä. 15 eri laitosta on nyt tässä valmistelussa vaiheessa mukana. Kyse on 15 maasta. 11 niistä on Keski- ja Itä-Euroopan maita ja neljä Länsi-Euroopan maata ovat tässä mukana. Ei nyt muista ulkoa kaikkia näitä maita. Yhdeksän uutta jäsenvaltiota on tässä mukana ja tulevana vuonna saadaan Jasmin ohjelman mukaan uusia osallistujia tähän mukaan tähän valmistelevan vaiheeseen. Viimeinen kysymys. Pyydän nyt anteeksi sitä, että en muista ulkoa kaikkia vastauksia. Voin kirjallisesti jälkikäteen toimittaa teille yksityiskohtaisempaa tietoa niistä syistä, miksi rajoituksia rajoituksen piirin pääsylle on asetettu. Kyse on joskus myöskin kommunikaatioongelmista. Miten sanoisin, joitakin esteitä saattaa tulla tielle potentiaalisten luotonottajien tielle. Jotkut eivät saa enää tavallisesta pankista luottoa ja sitten heille ehkä syntyy jonkinlainen kynnys tai jonkinlainen pieni rima kauhu, kun he pyrkivät tai ovat pyrkimättä saada lainaa muilta tahoilta. Mikäli yhdestä luukusta on tullut kieltävä vastaus, niin välttämättä menee seuraavalle luukulle. Um. Kiitoksia. Ja seuraavaksi siirrymme kysymykseen numero 15. Herra Baltsitisiltä. Komission jäsen tai Jani vastaa tähän, kun hän on valmis. Benvenuto. Pieni hetkinen vielä. Signor Hyvä puhemies, hyvät jäsenet, naiset ja herrat. Euroopan matkailuteollisuus, kuten muutkin teollisuuden alat, ovat nyt haasteiden edessä yhä enenevässä globalisaatiotilanteessa ja, ja komissio on kerustanut, tätä asiaa jo käsitellyt ja, ja tähän jo puuttunut myös tiedon annossaan teollisuudesta globalisaatuvassa maailmassa. Viime kesänä siis me julkaisimme myös matkailuteollisuudesta tiedonannon Lissabonin sopimuksen voimaanastumisen jälkeen. Me haluamme vahvistaa myös tämän alan kilpailukykyä, jotta eurooppalainen turismi voisi aidosti kilpailla maailmassa ja että siitä tulisi myös teollisuuden alana hyvin hyödyllinen. Haluamme PK-yrityksille luoda ja yhden hengen yrityksille luoda hyvä yritysympäristön, toimintaympäristön Jotta näihin tavoitteisiin päästäisiin, meillä on kolme lähestymistapaa. Ensinnäkin edistetään kilpailukykyä matkailualalla, parannetaan kestävien matkailupalveluiden tarjontaa ja kolmanneksi parannetaan Euroopan imagoa kestävän, kestävän ja laadukkaan matkailun kohteena meidän pitää pyrkiä saamaan aikaa kaikkien rahoitusvälineiden tarjoma, äh, tarjoamat mahdollisuudet, äh, hyötyä niistä ja tälle alalle pitää antaa välineitä, jotta alalla toimivat yritykset voivat toimia haasteellisessa ympäristössä ja kehittää, äh, kehittyä kestävällä tavalla. Toimeenpano toimenpiteistä tulee ehdotuksia, miten innovoidaan, miten parannetaan palveluiden laatua ja miten kehitetään henkilökunnan ammattitaitoa tällä alalla. Me emme voi pitää enää tänä päivänä matkailu, eurooppalaista matkailuteollisuutta perheyritysten ylläpitämänä äh, alana se on entistä kilpailu, sen on oltava entistä kilpailukykyisempää ja toimittava entistä laajemmin. E, Esimerkkejä ammattikoulutuksesta olemme suunnitelleet, miten yritykset voivat esimerkiksi e, tietotekniikkaa käyttää hyväkseen kilpailukyvyn parantamiseksi – ynnä muuta. Komission tiedonanto tulee pitämään sisällään useita ehdotuksia koulutuksista, koulutusmahdollisuuksista. Tästä on keskusteltu ja esittelijähän on tänä iltanakin mukana. Tänä iltana Leonardo kilpailukykyohjelma, Erasmus-ohjelma, muitakin ohjelmia on ja myös strategia, miten parannetaan laaja laajia, laajempaa matkailutuotteiden tarjontaa ja mitä muita palveluita voidaan luoda tällä alalla. On muistettava myös, että PK-yritykset voivat saada tai voivat hyötyä eri rahoituslähteistä. Jeremy, joka on tämmöinen yhteisaloite komission ja investointipankin välillä, sen tavoitteena on antaa pk-yrityksille mahdollisuuksia helpompiin rahoitustakuisiin ja rahoitusmahdollisuuksiin. Lopuksi haluan vielä muistuttaa, että PK-yritykset matkailualalla äh, saavat myös käyttää PK-yrityksille tarjottuja operatiivisia ohjelmia hyödyksiin, hyödykseen. Mm, tule, tulemme kertomaan parlamentille näistä toimenpiteistä, mutta tarkoituksena on tosiaan pk-yrityksiä jatkossa tukea vankemmin matkailuteollisuuden kehittämiseksi, koska lähivuosina tämä ala tulee varmasti olemaan suurin haasteinen edessä. Ja perustamissopimuksen mukaan varmasti lisäarvoa voidaan Euroopan tasolla tuoda sille työlle, jota jo alueellisesti ja paikallisesti on jäsenvaltioissa täytäntöönpantu ja toteenpantu. Kiitän tästä kysymyksestä ja haluan vakuuttaa kysymyksen esittäjälle, että komissio ja minä henkilökohtaisesti olen äh, sitoutunut siihen, että äh, PK-yritykset saavat äh, helpommin rahoitustukea EUlta ja että tämä strategia ottaa huomioon matkailuteollisuuden kehittämisen ja että se tulee olemaan yksi kulmakivi meidän, ala, meidän e, Euroopan alalla. Kiitos. Ringrazio il collega Balcitis per questa interrogazione che può parlamento avrà modo. Then you. And then <laughs> Ensin herra Baltsiittis ja sitten vasta te. Gerbiamas komissaari. Kiitoksia hyvä puhemies. Arvoisa komission jäsen, haluaisin kiittää teitä näin kattavasta vastauksesta. Kaikki, jotka tänään ovat täällä, toivovat, että se edistys, jonka mainitsitte, sitten matkailun kehityksen kohdalla tulisi todella toteutumaan tulevaisuudessa. Tämä matkailuala tulee olemaan myös investoijille houkutteleva. Kuten tiedätte, Euroopan unionissa on eroavaisuutta matkailualan kehityksessä ja tätä varten on myös objektiivisia syitä. Haluaisin esittää teille yhden kysymyksen. Meillä on Itämeri-strategia ja Itämeren alueen houkuttelevuus on mainittu yhtenä tärkeimpinä, tärkeimmistä strategisista tavoitteista. Mitä näinä vuosina on saavutettu tällä alalla? Adesso tocca a me. Grazie Presidente, mi scuso per il disguido. Voglio ringra- Kiitoksia puhemies. Pyydän anteeksi, että tässä hieman kiiruhdin asioiden edelle. Vieläpä Chichis viittasi jo seikkoihin, joita tullaan tulevina kuukausina käsittelemään minun laatimassani mietinnössä. Ensinnäkin toteaisin, että olen kiitollinen varapuhemiestä Janille, joka on katsonut, että eurooppalainen matkailupolitiikka on tärkeä asia. Tämä heijastuu myöskin viime kesäkuussa annettuun tiedonantoon ja sitten laadittuun komission asiakirjaan. Tässä otetaan huomioon myöskin PK-yritysten asema alan kilpailukyvyn kannalta. Ja myöskin koulutuspuoli, ammattikoulutuspuoli otetaan merkittävältä huomioon. Me täytyy varmistaa, että olemassa olevat määrärahat käytetään paremmin hyväksi ja että ne helpommin voidaan määritellä. Minä kyllä lopetan puheenvuoron ihan kohta, puhemies. Totesin, että 14 miljoonaa on annettu matkailualan innovaatiopolitiikkaa varten. 30 sekuntia muistuttaisi. Ravati kauan kokenut, hän kyllä tietää tämän. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. On jotakin valtioita, jotka käyttävät alueellista kilpailukyky- ja innovaatio-ohjelmaa myös äh, aluekehityksen operationaalista ohjelmaa käytetään. Haluaisin kysyä teiltä, aiotteko te luoda eurooppalaiset puitteet, jotta voidaan parantaa pk-yritysten osallistumista matkailualan eurooppalaisen rahoitukseen? Grazie. Komission jäsen. Io voglio ringraziare l'onorevole Balcini. Kiitoksia. Haluaisin kiittää herra Palcicista, kun hän antoi minun tilaisuuden puhua aiheesta, josta olen erityisen kiinnostunut. Kun tarkastellaan aluepolitiikkaa ja teollisuuspolitiikkaa ja ilmailupolitiikkaa, nämä ovat minun kannattaa kiehtovia alueita poliittiset aloitteet, joita olen ajanut siitä lähtien, kun minusta tuli komission jäsen, liittyvät juuri näihin herra Vitanchen mainitsemiin asioihin. Kun puhutaan yhteisön matkailupolitiikasta ja Lissabonin sopimuksen myötään tuomista valtaoikeuksista matkailualalla, meillä on myöskin yhteisön puolelta mahdollisuus rahoittaa matkailualan toimintaa. Esimerkiksi Lipso ohjelma ja alueellinen joka on otettu käyttöön niin Espanjassa ja kaikkia muitakin hienoja asioita on saatu käyttöön. Mikäli, mikäli ymmärsin nyt oikein herra Vidansan vie, viestin, hän aikoo esitellä parlamentille mietinnön, jossa hän tukee sitä, että seuraaviin rahoitusnäkymiin otettaisiin raha myöskin matkailualan politiikkaa varten. Tämä voitaisiin myöskin yhdistää tutkimuksen kahdeksanteen puiteohjelmaan – Sinne voitaisiin määritellä tietty määrä rahaa matkailulla varten. Tietystikään ei voi antaa tarkkoja vastauksia, koska rahoitusnäkymiä ei ole vielä olemassakaan, eikä oikeita rahoitusvälineitä ala varten. Siitä huolimatta me olemme erittäin päättäväisesti viemässä tätäkin puolta eteenpäin. Euroopan toiminnassa monia aloitteita on jo hyväksytty. Belgia muun muassa puheenjohtajakaudella järjesti merkittävän tapahtumaan, jossa käsiteltiin matkailua, ja Unkari puolestaan aikoo järjestää niin ikään tärkeän kokouksen asian tiimoilta. Pari päivää sitten asiasta keskusteltiin jo Budapestissa. Olin iloinen siitä, että Palcicis otti myöskin Itämeren alueen matkailun esiin. Matkailussa ei ole kyse pelkästään Välimeren maista, Espanjasta, Ranskasta, Italiasta, Kreikasta ja Maltasta, vaan kyse on erittäin tärkeästä resursseista koko Euroopan kannalta mukaan luettuna Keski- ja Itä-Euroopan maata. Niillä on hyvin paljon luonnonkauneutta ja hyvin paljon matkailualan potentiaalia, jota voitaisiin kehittää. Itämerestä puolestaan sanoisin, että Itämeren maista sanoisin, että 13. kesäkuuta viime vuonna hyväksyttiin teksti, jossa viitataan uuteen Venäjän federaation piirissä syntyneeseen keskiluokkaan. Kyse on miljoonista ja miljoonista ihmisistä, jotka haluavat ryhtyä matkailemaan. He haluavat lähteä omasta maastaan muualle. Ja tätä tarkoitusta varten tietystikin he usein törmäävät viisumiongelmaan. Ja toinen maa, joka on otettu tässä huomioon, on Kiina matkailuministereiden täytyy ratkaista nämä ongelmat, jotka liittyvät esimerkiksi venäläisten matkailuintoon tai tähän kiinalaispotentiaaliin liittyvät ongelmat. Nekin täytyy ottaa huomioon. Meidän täytyy hyvin nopeasti varmistaa se, että jäsenvaltiossa, erityisesti Itämeren alueella, jossa Venäjä on aivan kulman takana, täytyy varmistautua siihen, että Venäjän keskiluokka ryhtyy matkailemaan, ja tästä täytyy ottaa tietysti kaikki mahdollinen talouden hyöty irti. Tämä on meidän toimiemme keskiössä matkailualalla. Oli iloinen siitä, että useiden jäsenvaltioiden matkailuministerit ottivat tämän asian esiin viime viikolla. Makas... Tapasin muun muassa yhdistyneen kuningaskunnan matkailuministerin, joka haluaa kehittää uuden tyyppistä matkailupolitiikkaa unionin alueelle. Näin sanoi myöskin Ranskan matkailuasioista vastaava ministeri. ja myöskin urheilua koskeva matkailu. Otetaan tässä huomioon esimerkiksi Lontoon olympialaiset tarjoavat valtavan suuria matkailumahdollisuuksia. Jokaisella Euroopan jäsenvaltiolla on potentiaalia matkailualan suhteen. Ja tämä on se lisäarvo. Tai Euroopan unioni voi tuoda tiettyä lisäarvoa tälle toiminnalle on hienoa siitä, että jatkossa voimme enemmänkin puhua teidän kanssa matkailuasioista ja myöskin budjettipuolesta. Kiitoksia hyvä komission jäsen siirrymme seuraavaksi kysymyksiin Rova Vasiliulle. Ensimmäinen näistä on kysymys numero 17 edustaja Blinkevich-Jutelta. Aiheena on korkea-asteen koulutuksen nykyaikaistamista koskevat aloitteet ja ohjelmat. Hyvä komission jäsen, kun olette valmis voitte käyttää puheenvuoron. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia, hyvä puhemies. Sallikaa minun sanoa, että koulutus on yksi tärkeimmistä tekijöistä, joka määrittelee työllistettävyyden Vaarana jäädä työttömäksi on, vaara jäädä työttömäksi on 40 prosenttia alhaisempi, jos oma korkeakoulutuksen kuin jos on vain toisen asteen diplomi. Tämän päivän nuorisotyöttömyys on kuulemma on kuitenkin aivan liian korkea. Liian monet vasta valmistuneet taistelevat kovasti päästäkseen työmarkkinoille, eivätkä he saa sellaista työpaikkaa, joka vastaisi heidän koulutustansa. Tietysti ponnistelut työllistettävyyden parantamiseksi alkavat jo paljon ennen korkeakoulutusta. Komissio tekee yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa tunnistaakseen tärkeimmät kompetenssit, joita nuoret tarvitsevat, joita heidän täytyy oppia kouluissa. Tänä päivänä nuoret tarvitsevat enemmän osaamista kuin koskaan ennen pärjätäkseen globalisoituneessa talous, taloudessa. Monet tulevat tekemään, tulevat tekemään työtä työpaikoissa, joita ei vielä ole edes olemassakaan. Monet tarvitsevat hyvin pitkälle meneviä kulttuurillisia ja kielellisiä teknologisia taitoja. Teknologia tulee muuttamaan aivan ennalta näkemättävällä tavalla maailmaa. Joten kyky jatkuvasti oppia uutta ja innovoida tulevat olemaan tärkeitä tekijöitä työllistettävyyden osalta. Ohjaus on myös erittäin tärkeää. Nuorilla on yhä enemmän koulutuksellisia mahdollisuuksia käytettävissään. Heidän täytyy pystyä tekemään hyvin ö, tietoon pohjautuvia valintoja. Näin ollen he tarvitsevat myös parempaa tietoa koulutuksesta ja ammatillisesta koulutuksesta ja selvän kuvan työllistymismahdollisuuksista. Me tarvitsemme todellista uraa, ohjausta ja koulutusohjausta, jossa täytyy olla vahvasti mukana työmarkkinaosapuolten. Sitten korkea-asteen koulutus. Komissio äskettäin, kuten tiedättekin, aloitti Youth on the Move Eurooppa 2020 lippulaiva-aloitteen, jossa Tavoitteena on tehdä koulutuksesta ja ammatillisesta koulutuksesta relevantimpaa nuorten tarpeiden kannalta. Me ryhdymme nyt panemaan tämän strategian eri osioita täytäntöön myöhemmin. Tämän vuoden aikana komissio aikoo esittää uuden tiedonannon korkeasteen koulutuksen uudistamisesta, uudenaikaistamisesta. Me määrittelemme, miten on edistytty sen osalta, että korkeasteen koulutuksesta tulee relevantimpaa tietoyhteiskunnan edistyksen kannalta, mukaan lukien tässä työllistettävyyskysymys. Me tulemme identifioimaan tärkeimmät haasteet tulevaisuuden kannalta ja luomme myös vastauksemme näihin haasteisiin. Osana näitä ponnisteluja komissio tulee vahvistamaan eurooppalaista vuoropuhelufoorumia yliopistojen ja liike-elämän välillä niin, että voidaan parantaa opiskelijoiden työllistettävyyttä ja luo, parannetaan myös, kehitetään koulutuksen osuutta osaamisen kolmiossa. Korkeasteen, koulutusten, korkeasteen koulutuksen oppilaitosten kehitys voi myös ähm, antaa kannustimen yhteistyölle, ja tämä voi olla kannustin lisäparannuksille ja modernisaatiolle. Olemassa olevat kansainväliset luokitukset eivät anna aina täyttä kuvaa yliopistojen ja korkeasteen oppilaitosten äh, toiminnasta. Tänä vuonna komissio äh, esittelee kannattavuustutkimuksen tulokset sen osalta, että jos kehitettäisiin tällainen luokittelujärjestelmä, joka heijastaisi korkeasteen sektorin moninaisuutta. Euroopan pitää pystyä arvioimaan ennalta varautumaan tulevaisuuden vaatimuksiin. Uudet taidot ja työpaikat ohjelma tarkastelee sitä, millä tavalla nuoristamme voidaan saada paremmin työllistettäviä. Ennen kaikkea nuoret tarvitsevat oikean taitojen kirjo niin, että he voivat sopeutua nopeasti muuttuvan yhteiskunnan vaatimuksiin. 2012 ohjelma on operationaalinen ja tällä voidaan ennakoida ei pelkästään niitä taitoja, joita työnantajat tänä päivänä tarvitsevat, vaan mitä ne tarvitsevat myös tulevaisuudessa. Tämän vuoden aikana komissio aikoo esittää ehdotuksen uusiksi eurooppalaisiksi benchmarkiksi oppimisliikkuvuudesta ja siitä, mitä vaaditaan, jotta ihmiset voisivat olla liikkuvaisia tietoyhteiskunnassa tietopohjaisissa yhteiskunnissa. Koulutus ja nuoret ja erilaiset liikkuvuusohjelmat, kuten Erasmus, niiden kautta voidaan parantaa nuorten mahdollisuuksia työmarkkinoilla, koska he saavat näiden ohjelmien kautta arvokasta kansainvälistä kokemusta ja voivat kehittää omaa älyllistä osaamistansa puolen minuutin lisäkysymykset. Blinkiviciute, Samka ja Papa Nikolau. Blinkevičiute ensin. Mm, kiitos komissaari tästä laajasta vastauksesta. Lisäkysymys siihen liittyen. EUnhan pitäisi taata, laadu, taata pääsy laadukkaaseen koulutukseen. Kuitenkin jäsenvaltioiden välillä on korkeaston oppilaitoksissa suuria eroja. Ja mitä opintolainoja on käytettävissä. Joissakin maissa nämä opintolainojen korot ovat liian korkeita ja, ja tämä estää opiskelijoita hakemasta, hakeutumasta korkeamman asteen koulutukseen kokonaisuudessaan aikooko komissio tehdä jotain suosituksia siitä, millaisia opintolainoja pitäisi EU-ssa olla? E, Kiitoksia. Minulla on yksi kysymys tässä, vaikka monista asioista voitaisiin täällä keskustella. Kysymykseni on seuraava. Aiotteko te kenties lisätä rahoitusta, joka on saatavissa, saatavilla nuorison vaihto-ohjelmiin Euroopassa? Viimeisten vuosien aikana Erasmus ja muiden ohjelmien käytettävissä olevat varat ovat jatkuvasti vähentyneet ja apurahat ovat varsin matalia. Kiitos. Ja komissaarelle kiitos. Tämähän kuuluu toissijaisuuden alalle tämä kysymys. Jäsenvaltiot tosin saavat rahoitusta EU-ta nykyaikaistaakseen – koulutusohjelmia ja laitoksia. Haluan muistuttaa, että kolmas tukikehys on olemassa. Onko komissiolla tilastoja siitä, miten tehokkaasti näitä varoja on käytetty ja miten jatkossa niitä tullaan jakamaan? Rouva komission jäsen. Kiitoksia. Ensinnäkin kysymys näistä eroavaisuuksista korkeasteen oppilaitosten välillä. Aivan, tämä on totta ja tämän vuoksi me haluamme avoimuutta yliopistojen ö, opinto-ohjelmiin. Ja me teemme nyt tällaista kannattavuustutkimusta, jonka pohjalta kenties sitten luokitellaan nämä yliopistot niin, että oppilaat voivat tehdä paremmin tietoon pohjautuvia valintoja sen osalta, missä he haluavat opiskella, mitä he haluavat äh, opiskella ja minkälais, miten korkeatasossa yliopistossa. Sitten nämä maksut. Olen yhtä mieltä kanssanne siitä, että korkeat maksut tarvitsevat rinnalleen asianmukaiset opintolainat. Tiedämme, että tämä on jäsenvaltioiden vastuulla, mutta kuten tiedämme, yksi asia, josta taloustieteilijät ovat yhtä mieltä, on se, että koulutuksen investoiminen antaa pitkän aikavälin tuloksia, kasvua ja työpaikkoja, joten aina kehotan hallituksia pitämään kiinni yliopistoinvestoinneista, yleensäkin koulutuksen investoimisesta. Olen yhtä mieltä sen jäsenen kanssa, joka, oli, joka toi esille sen, että esimerkiksi Erasmus-apurahat ovat riittämättömiä. Tämän vuoksi me jälleen ja toivottavasti muutaman kuukauden kuluttua saamme tämän tutkimuksen ulos London School of Economicsista. Tämä on kannattavuustutkimus, jonka pohjalta me arvioimme mahdollisuutta Euroopan investointipankin kanssa luoda eurooppalainen opintolaina opiskelijoiden liikkuvuutta varten. Olen varma, että tämä antaa mahdollisuuden kaikille opiskelijoille köyhille ja rikkaille osallistua ja hyötyä näistä ohjelmista. Herra Papa Nikolaun kysymys seuraavaksi. Hän esitti kysymyksen rakennekehitysrahastoista, joiden pohjalta, joiden avulla Hallitukset voivat rakentaa koulutusjärjestelmiänsä. No valitettavasti rakennerahastot eivät ole minun vastuullani, mutta minä tulen kysymään asiasta vastaavalta komission jäseneltä, jäseneltä, onko näistä tuloksista minkäänlaisia ö, tutkimuksia. Ja tulen teille kertomaan nämä tiedot. Kiitos. Kiitoksia hyvä komissio ja sen siirrämme, siirrymme seuraavaksi Rova Morkunaiteen Mikulle Nienen kysymykseen numero 18. Siinä aiheena on koululaisten suor- suoriutuminen EUn jäsenvaltiossa. Komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you, President. Uh... Kiitos puhemies. Kuten tiedätte, niin jokaisessa jäsenvaltiossa päätetään, miten sen koulutusjärjestelmä hoidetaan tämän 165 artiklan perusteella Euroopan unionin toiminnasta. Kuitenkin komissio tekee yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa kehittääkseen vastavuoroista käytäntöjen vaihtamissa. 2020 mm, strategiassa otetaan huomioon, että Euroopan tulevaisuudessa, Euroopassa tulevaisuudessa tarvitaan tietoa ja senpä takia tarvitaan nykyaikaista koulutusjärjestelmää, joka olisi paras koulu, koulu maailmassa. OECDn PISA-tutkimus on tärkeä väline tiedon vaihtamiseen. Viimeisimmässä tutkimuksessa, joka julkaistiin joulukuussa 2010, huomattiin, että EU-jäsenvaltioiden tasot ovat hyvin poikkeavia. Joissakin järjestelmissä on paljon parantamisen varaa, mutta ja joissakin tulokset ovat hyviä. Tämä on tärkeä lähde komission ja, ja, ja jäsenvaltioiden tulevien keskustelujen pohjaksi. Eurooppalainen vertai, vertaisarviointi, joka hyväksyttiin toukokuussa 2009, tutkii lukutaidon, matematiikan ja luonnontieteiden tietoa 15-vuotiaiden joukossa nyt haluaisin lukea PISA-tutkimustuloksista jotakin. Nimittäin huonommat tulokset lukutaidossa ovat kasvaneet 21 prosenttia 21 äh, äh, jotka äh, ovat heikenneet vuodesta 2006. 21 prosenttia vuonna 2000, kasvoi 2006 mennessä 24 prosenttiin. Mutta kuitenkaan tätä asetettua tavoitetta ei saatu. Sitten matematiikan ja luonnontieteiden alalla huonot tulokset vähenivät vuodesta 2006, eli luonnontieteiden alalla on saatu edistystä aikaan ja huonot tulokset ovat pienempi osa kuin aikaisemmassa tutkimuksessa. Jos vuonna 2006, jos käytetään sitä lähtökohtana luonnontieteissä, niin EU on nyt tiellä edistymään tätä 2020 tavoitetta kohti. Ja näillä kolmella alalla tai kolmessa aineessa e, EUn 25 maassa 22,5 prosenttia oli huonoja tuloksia vuonna 2006 ja vuonna 2009 tämä oli laskenut 19,6 prosenttiin, joten huomaamme, että keskimäärin EU:ssa meillä on tapahtunut edistystä asiassa. Luonnollisesti komissio analysoi visatulokset ja julkistaa äh, tutkimustulokset vuoden 2011 äh, vuosikertomuksessa näistä äh, vertaus, vertailua tutkimuksista. Nyt tarkoituksena on keskittyä opetusohjelmien suunnitteluun, lukutaidon ja matematiikan innostamiseen ja oppilaiden motivoinnin kasvattamiseen ja, ja omaehtoisen oppimisen kehittämiseen. Ja linkki oppilaiden perhetaustan ja, ja oppimisen välillä ja sitten opettajien koulutus ja koululaitosten imago. Ja johtopäätöksenä neuvosto on pyytänyt komissiolta korkean tason työryhmää lukutaidon kehittämisen alalla, jotta matematiikan, luonnontieteen ja, ja, ja tekniikan alalla voitaisiin parantaa tuloksia. Tarkoituksena julkistaa helmikuussa ehdotuksia, jotka perustuvat hyville käytänteille, joiden avulla jäsenvaltiot voisivat parantaa perustaitojen koulutuksen tehokkuutta. Ja tässä korkean tason ryhmä, ryhmä päättää työnsä vuoden 2012 puolivälin mennessä. Temaattinen työryhmä matematiikan, luonnontieteiden tekniikan alalla on jo perustettu. Siellä on mukana kansallisia asiantuntijoita ja päätöksentekijöitä tarkoituksena vaihtaa vastavuoroisesti hyviä käytänteitä – ja tunnistaa ongelmia ja myös levittää tietoa siitä, miten huonoja tuloksia voitaisiin vähentää. Ja elinikäinen oppiminen se on, se, siinä keskitytään siihen, että motivoidaan luonnontieteiden ja matematiikan oppimiseen ja parannetaan lukutaito, lukutaitoa eri jäsenvaltioissa. Um, Kiitoksia. Seuraavaksi Markku Naitte Mikulienien 30 sekuntia. Samu Otsakima. Kiitoksia puhemies, komissaari. Kiitoksia komission jäsenen antamasta vastauksesta ensinnäkin. Haluaisin esittää vielä kysymyksen. Onko teillä tietoa yksittäisistä maista, joissa oppilaiden tulokset ovat olleet suhteellisen huonoja. Onko taustalla rakenteellisia vai rahoitusongelmia? Toinen kysymys. Mitä mieltä te olette perusopetuksesta? Tutkimuksessahan keskityttiin lähinnä oppilaisiin, jotka ovat pikemminkin keskiasteella. Mitä mieltä te olette tästä perusopetuskysymyksestä? Komission jäsen, voisitteko hyvin lyhykäisesti vastata? Olemme pahasti jäljessä aikataulusta. No, voin antaa teille näitä tietoja, joita meillä eri jäsenvaltioista. Me emme ole vielä analysoineet tätä, miksi joissain jäsenvaltioissa tiedot ovat huonompia kuin toisessa, mutta tähän mennessä nyt on jo vaihdettu hyviä käytänteitä keskenään. Ja olen iloinen vuodessani sanoa, että jotkut jäsenvaltiot, jotka ovat seuranneet hyviä käytänteitä, ovat vuodesta 2006 lähtien osoittaneet suurta edistystä näiden monien indikaattorien osalta. Mitä tulee peruskouluihin, niin meillä ei valitettavasti ole mitään tutkimuksia, jotka vastaisivat näitä PISA-tutkimuksia. Tällaisia, tällaista tutkimusta ei vain ole olemassa. Thank you for being so brief. Kiitoksia, että näin lyhykästi puhuitte, hyvä komission jäsen. Siirrymme nyt siis kysymyksiin komission jäsen Cruzille. Ja aivan kuten sanoin, olemme todella pahasti jäljessä aikataulusta. Meillä on vielä kaksi komission jäsentä kysymysten osalta hoitamatta ja kuusi minuuttia aikaa. Kaksi kysymystä molemmille. Ensin Papa Nikolaun ja Aylwardin kysymykset. Pahoittelen herra Crowley, mutta teille annetaan vain kirjallinen vastaus. Ja sitten äh, herra Kallasille kysymykset äh, herroilta Posselt ja Higgins. Aloitamme herra Papa Nikolaun kysymyksellä Rova Cruzilla. Cruzille. Heti kun Rova Cruz on valmis, voitte vastata. Ja pyytäisin, että niin kollegat kuin komission jäsenkin puhuisivat mahdollisimman lyhyesti. mr Kiitos puhemies. Komission tiedonanto 2020 strategiasta ja tiedonanto digitaalisesta asialistasta pyrkii siihen, että laajakaista saataisiin kaikkiin käyttöön vuonna 2030 Lisäksi halutaan varmistaa, että 2020 vuonna kaikilla eurooppalaisilla on mahdollisuus käyttää nopeaa internettiä hyväksi 30 megabittiä sekunnissa. Ja että suurimmalla osalla talouksia olisi vähintäänkin 100 megabitin yhteys. Komission tietoinen siitä, että ilman voimakkaita interventioita julkisia investointeja optimaalisiin tuloksiin ei päästä nopean laajakaista verkon aikaansaamiseksi. Muuten se keskittyy pelkästään tiheämmin asutulla alueella ja maaseutu jää sikseen. Tämä saattaa kuitenkin olla kielteisiäkin seuraamuksia, kun tarkastellaan koulutusta ja myöskin tieto- ja viestintäteknologian käyttöä koulutuksessa, kouluopetuksessa. eu tiedot osoittavat, että aina, ainoastaan 67 prosenttia kouluista käyttää laajakaistaa hyväksi ja että että suuria eroja on olemassa eri jäsenvaltioiden kesken ja myöskin harvaan asuttujen ja kaupunkialueiden välillä. 73,7 prosenttia, edellisessä tapauksessa ja jälkimmäisessä tapauksessa 60 prosenttia. Komissio on siksi omaksunut tämän laajakaista paketin, jossa luodaan laajat puitekehykset, joiden sisällä aluepolitiikkaa ja kansallispolitiikkaa voidaan kehittää niin, että tavoitteisiin päästään. Näiden toimien kautta pyritään lähinnä vähentämään laajakaistan käytön kustannuksia kaikkialla Euroopassa. Auta myöskin varmistaa se, että suunnittelu ja koordinointi sujuu tavalla ja että hallinnollista taakkaa ei synny liikaa. Komissio on ryhtynyt jo investointien, investointien lisäämiseen alueilla, joilla ne ovat tarpeen. Kohesiopolitiikan kautta esimerkiksi on voitu ohjelmoida noin 2,3 miljardia euroa kaudella 2007-2013. Komission tiedonanto ja talouden elvytyssuunnitelma niin ikään pyrkivät siihen, että 360 miljoonaa euroa saadaan käyttöön laajakaistan rakentamiseksi maaseudulle. Maaseudun kehittämisrahaston kautta tämä rahat on ohjattu. Laajakaistapaketin yhdessä komissio ilmoitti, että se aikoo vahvistaa ja rationalisoida – rahoitusta, annetaan nopealle laajakaista verkostolle vuoteen 2014 vuoden 2014 aikana. Lisäksi pohditaan, kuinka saadaan muitakin investointia houkuteltua tukemaan laajakaistan rakentamista esimerkiksi Euroopan investointipankin ja muiden EU-rahojen kautta. Ja EUn ja Euroopan yhteisön investointipankin kautta aitan tätä työtä niin ikään ehistää edistä. Digitaalinen asialista pyrkii digitaalisten taitojen kasvattamiseen. Tässä ehdotamme esimerkiksi sitä, että digitaalinen lukutaito ja digitaaliajan välineiden käyttö otettaisiin yhdeksi tavoitteeksi sosiaalirahaston seuraavalla kaudella digitaalisen sisällön määrittely olisi lisänä Europassa asiakirjan yhteydessä myöskin, ja tämän avoimuutta ja kehotan edistää. Olemme samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että ilman kunnollisia investointeja jotkut alueet saattavat jäädä tässä kuin enoveneestä. Euroopan laajuiset tiedot osoittavat tätä, puhun nyt vuodesta 2006. Tiedot osoittavat, että ainoastaan 67 prosenttia kouluista käyttää laajakaistaa hyväksi. E Euroopan unionin jäsenvaltioiden kesken on suuria eroja, myöskin kaupunkialueiden ja maaseudun välillä on suuria eroja. Nyt ryhdymme toimimaan koulujen laajakaista käytön edistämiseksi vielä tämän vuoden aikana. Herra Papa Nikolaou. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε για την πολύ διεξοδική απάντησή σας. Kiitoksia hyvä komission jäsen tästä hyvin kattavasta vastauksesta. Haluaisin lisätä siihen, mitä jo tuossa totesitte, että kyllä minä viittaan Eurooppa 2020 strategiaan. Ja tässä sanotaan, että tavoitteena pitäisi olla yhtenäiset digitaalimarkkinat niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikilla on tasavertaiset digitaalipääsymahdollisuudet ja kehitysmahdollisuudet te kävitte koulutusvaliokunnassa kuulemisissa ja sanoitte, että seuraavan viiden vuoden aikana noin 500 000 työpaikkaa tarvitaan tällä alalla, jos oikein muistaa tämän luvun. Haluaisin tietää, oletteko ryhtyneet tarvittaviin toimiin, jotta voidaan varmistaa se, että näin, nämä uudet työpaikat jakaantuvat maantieteellisesti tasa-arvoisella tavalla ilman, että syrjäiset paikat jäävät ilman työpaikkoja? <clears throat> Mr. President, the answer is yeah. Mm, vastaus on kyllä. That's very good. Oikein hyvä. Kiitos, erittäin lyhyesti. Mm. Kohta 20 seuraavaksi edustaja Elwardin kysymys kadonneiden lasten kuuma linja 116000. Uh, the commission shares, uh, Me olemme samaa mieltä jäsenen kanssa, että tämän 116 kuuman linjan täytäntöönpano vaatii jäsenvaltiossa vielä paljon työtä. Tässä mielessä nämä uudet uh, telekom-säännöt, artikla 27a, yle, yleispalveludirektiivissä Eh, edellyttävät, että jäsenvaltiossa pitää ponnistella siihen, että tällainen linja avataan ja että se toimii, jotta sinne voidaan kadonneista lapsista ilmoittaa tietoa. Tarvitaan valvontaa jäsenvaltioissa siinä vaiheessa, kun tätä uutta säädöstä siirretään kansalliseen lainsäädäntöön. Tämän pitää tapahtua 2011 toukokuun loppuun mennessä. 17. marraskuuta viime vuonna me hyväksymme, hyväksyimme tiedonannon eh, puhelinnumero 116 000, johon ilmoitetaan kadonneet lapset. Tavoitteena on uudistaa komission tavo- eh, pyyntö jäsenvaltioille ottaa käyttöön tällainen puhelinnumero mahdollisimman nopeasti. Ja tämä, on, tämä numero tulee käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa. Sillä tarjotaan, tarjotsemme myös, tarjoamme myös käytännön neuvoja jäsenvaltioille, jotta tällainen puhelinnumero mm, ja palvelu saadaan pystyyn. Komissio ehdottaa, edellyttää, että käytetään parhaita käytäntöjä, laaditaan vähimmäisvaatimukset, jotta tämä palvelu on laadukas ympäri EUta, jotta vanhemmat ja lapset voivat luottaa tähän järjestelmään riippumatta missä jäsenvaltiossa ne ovat. Tämä menee pidemmälle kuin sähköiset palvelut, joita Rova Reding komissarin jäsenenä koordinoi. Herra Aiemmin te viittasitte kustannuksiin ja tiedon puutteeseen, kun totesitte, että numeroilla kunnolla pistetty täytäntöön. Miten te aiotte nyt poistaa näitä esteitä? Ja miten aiotte pist- varmistaa, että tämä numero otetaan kunnolla käyttöön kaikissa sen valtioissa? Mitä vaihtoehtoja jäsenvaltioilla on, mikäli niillä on ongelmia rahoituksen suhteen, jotta tämä saataisiin toimimaan kaikille Euroopassa? Mitä te aiotte tehdä? Komission jäsen. of course we are. Kiitoksia. Niin, tar- tietysti me yritämme tehdä kaikkemme tämän kuuman linjan e, hyväksi. Ja se, mitä arvojäsen tuossa totesi, on aivan järkeen käypää. Aikaisemminkin jo totesin, että kustannukset on yksi hankalista asioista. Kysymys ei ole tästä itse puhelinlinjasta, sen kustannuksista. Tämä on pienin osio vaan seuranta on tämä tärkeä asia. Pelkkä kuumalinja ei ole se asia, johon pitäisi tässä keskittyä, vaan myös sitä seuraavat askeleet. Me huolella valvomme ja autamme jäsenvaltioita tämän täytäntöönpanossa. Me tiedämme, että jäsenvaltiot ovat tässä niitä, jotka tekevät kansallisessa lainsäädännössä päätökset, mutta me olemme tietoisia, että tämän päivän tilanteessa rahoituskriisin kynsissä jäsenvaltioiden on yhä hankalampi löytää tapoja rahoittaa käytön seurausta. EU-rahoitusta on tietyt järjestöt saaneet hankkeita varten, mutta EU-rahoituksella ei ole tarkoitus kattaa koko tämän kuuman linjan operointikuluja, vaan pelkästään rahoituksella annetaan tukea konkreettisten hankkeiden kautta kehittää 116.000 linjaa. Tässä täytyy tietysti myös olla innovatiivinen ja kansallisten hallitusten pitäisi olla luovia, kun ne etsivät varoja ö, talousarviosta ja yrityksiltä ja niin edelleen. Ja loppujen lopuksi voitaisiin tehdä se, mitä me kaikki haluaisimme tehdä tämän asian osalta. Kiitos ja kiittänette myös komissaari Redingiä tässä asiassa. Seuraavaksi kysymykset komission jäsen Kallasille, herra Posselt ensimmäisenä, Alppien rautatieyhteyksien pääliikenneväylät, ja kun hän komissaari on paikallaan, niin hän saa ryhtyä vastaamaan. Seuraavana sitten kysymys eh, Higginsiltä ja sen enempää emme valitettavasti tänä iltana ehdi ottaa. Eh, komissaari Kallas, olkaa hyvä. President, honorable members, crossing Arvoisat jäsenet, alpit ovat vakava asia, mutta tällä hetkellä näyttää huonolta – Huolimatta vaikeasta taloudellisesta tilanteesta Brennerin tunneli, joka yhdistää pohjoisen ja etelän, edistyy. Tämä on yksi tärkeimpiä prioriteetteja. Tenti, ten verkosto budjetista melkein 10 miljardia tähän annettu raha. Italian ja Itävallan välinen komissio lokakuussa 2010 Pat Coxin johdolla teki ratkaisevan, otti ratkaisevan askelen. Itävalta ja Italia päättivät tämän tunnelihankkeen rahoituksesta ja kyseiset 8 miljardia euroa. Tämä päätös tehtiin Itä- Itävassa tehtiin optimaalinen työsuunnitelma ja nyt on alustava työ on jo aloitettu. 2011 työ alkaa ja Italian hallitus puolesta ryhtyy kaivamaan toiselta puolelta tunnelia Kustannukset on nyt määritelty koko ohjelmaa taikka hanketta varten. Lisäksi kummallakin puolella rakennetaan teitä, jotka johtavat tämän tunnelin suulle. Eteläisen tien rakentaminen on otettu Ponte Carnerasta käsiin ja Itävallan puolella pohjoista tietä rakentaa niin ikään. Ja tuo tie saadaan päätökseen tai rakennettua vuonna 2013 tai jopa ennen rajat ylittävä yhteys Itävallan ja Saksan välillä ota myöskin luoda ja työ omersar päätöksen vuonna 2012. Tähän ei välttämättä päästä Itävallan puolella. Työ Saksan puolella otetaan vasta vuonna 2012 ja se kestää kolme vuotta. Kuitenkin Saksassa julkaistiin vuonna 2010 marraskuussa kansallinen investointisuunnitelma, jossa todettiin, että pohjoisen tien edistyminen Münchenistä Itävallan rajalle oli edistynyt ja yksi kaista on määrä saada valmiiksi ajoissa ja se aiotaan jopa sähköistää. Itävallan ja Saksan välinen yhteisymmärrys rahoituksen osalta on syntymässä ja tämän jälkeen voidaan sitten ryhtyä kaivamaan. Mr. you have the floor. Kiitos tästä hyvästä vastauksesta. Toinen osa kysymystä kuitenkin jäi vastauksetta. Miten tämä München, Mühldorf, Freilassing ja Salzburgin välinen rataosuus miten Pariisin Budapestin eh, yhteyshän on hyvin tärkeää. Eh, tässä on tämä eh, kemian teollisuuden kolmio ja sitten tässä on myös sitten tuloreitti Brenneriin, koska tämä Brennerin tunneli menee Hosenheimin reittiä varten, mutta Münchenin suuntaan sitten on hyvin tärkeää myös laajentaa tätä verkkoa. Sen pitäisi olla prioriteetti suunnitelmana kysynkin teiltä, että voisiko seuraavassa budjetissa varata tälle varoja, koska tämä on rajat ylittävä projekti. Kirje kirje Kiitoksia, hyvä puhemies. Niin, täällä minä olen aivan teitä vastapäätä, hyvä komission jäsen. Täällä näin. Niin, aivan loistavaa se, mitä Alpeilla tapahtuu, mutta mitä sitten Kreikka? Kiitos tämän muistion Kreikka on hakeutumassa eroon tietyistä reiteistä ja tämä tarkoittaa sitä, että rautatieverkostossa Kreikka joutuu eroon muusta Euroopasta. Komissio sanoi, että Kreikan rautatieyhtiöllä on valtaiset velat. No haluaisin kysyä teiltä nyt, mikä on teidän arvionne näistä rautatieliikenteen leikkauksista ja aikataulujen leikkauksista. Luuletteko, että tässä kysymys on rahoituksesta? Tiedättehän, että kysymys on tässä yhteisrahoitushankkeesta. I will, will, will. Niin, kiitos. Minä en pysty valitettavasti vastaamaan tähän, koska en tiedä yksityiskohtia tästä asiasta, enkä ole saanut mitään tietoa näistä ongelmista. Sitten München, Mühldorf, Freilassing, Salzburg, rataosuus Kyllä se nyt on käynnissä. Työtä aloitettiin vuonna 2007, osa on saatu jo viety päätökseen 19.4.2010 uusi kaksiratainen silta, joka menee Innin joen yli eh, Freidasingissa, eh, Mühldorfissa. Eh, se, siihen saatiin tukea Saksan elvytysohjelmasta 11,7 miljoonaa. Joten kyllä siellä, äh, nyt siellä toi, toimitaan. Asiat etenee. Ja kyllä tämä on tällä hetkellä tosiaan yksi prioriteeteistamme. Now we come to question 23. Kiitoksia. Sitten viimeinen kysymys numero 23 herra Higginsiltä. Liikenneturvallisuus ja tekstiviestien kirjoittaminen ajon aikana. Herra Kallas. Remember. Herra puhemies, arvoisa parlamentin jäsen. Hyvät parlamentin jäsenet. Hyvät komission jäsenet, niin liikenneturvallisuus ja tekstiviestien lähettäminen ajon aikana, äh, aivan niin kuin muutkin tällaiset sivutoimet, se on härmäisen vaarallista. 2006 komissio antoi kertomuksen matkapuhelinten käytöstä liike- ajon aikana. Meillä ei ole vielä mitään tilastoja tekstiviestittelyn aiheuttamista onnettomuuksista. Kaikissa jäsenvaltioissa on lainsäädäntöä, joka ainakin, jossa ainakin implisiittisesti kielletään tekstiviestien kirjoittaminen ajon aikana, vaikkakaan ei suoraan viitattaisi matkapuhelinten käyttöön, mutta oikeudelliset määräykset sanovat, että kuskin täytyy täysin keskittyä ajamiseen. Tätä taustaa vasten komissio ei aio ottaa mitään lisää EU-lainsäädäntökerrosta, jolla voitaisiin kieltää tekstiviestin kirjoittaminen moottoriajoneuvon ajon aikana. Toivon, että jäsenvaltiot asianmukaisesti hoitavat tämän asian. Thank you, Commissioner. Mr. Higgins and then Mr. Kelly. Mr. Higgins. Herra Higgins ja hänen jälkeensä herra Kelly. Kiitoksia puhemies. Olen kovin pettynyt, kun kuulin herra Kallasin vastauksen. On erittäin tärkeää, että valtiot tekevät yhteistyötä päästäkseen sopimukseen asiasta. Meidän täytyy voida vähentää tieliikennekuolemia ja myöskin onnettomuustapauksia. yksi uusista teknologioista, joka eniten haittaa ajamiseen keskittymistä, on tekstiviestittely. Eri jäsenvaltioissa on eri sääntöjä tässä suhteessa. Olen erittäin pettynyt, kun kuulin, että komissaari ei voi antaa parempaa vastausta. Niin haluaisin onnitella Heikensiä tämän asian esille ottamisesta. Minä olen yhtä lailla huolissani siitä, että komissio ei ole enemmän innoissaan asian edessä, jotta perhavaita käytäntöitä voitaisiin EU-ssa vaihtaa. Ja sen takia kysyisin, miksi ei ainakin yritettäisi kannustaa jäsenvaltioita samantyyppisiin säädöksiin eri puolilla EUta, jotta ne täytäntöön pantaisiin tieturvallisuuden ja, ja, ja, ja äh, mm, mm, mm, ihmisten ä, äh, turvallisuuden äh, edestä. Uh, very, just 30 seconds, please. Rouva Ajala pyysi puheenvuoroa puoli minuuttia. Olkaa hyvä. Niin, niin kertoisin vain kollegoille, että minä olen esittelijänä kokonaisuudessa, jossa käsitellään rajat ylittäviä sanktioita – ja tässä nimenomaan äh, on ehdotus alun perin komissiolta näistä rikkomuksista ja rajat ylittävistä sanktioista, ja tähän liittyi matkapuhelinten käyttö. Mutta valitettavasti oikeusperustan muuttuessa tämähän helpotti sopimusta neuvoston kanssa, mutta yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät ole mukana tässä opting-outissa, joten Tämä on kenties yksi sellainen ongelma, jota me parlamentissa voisimme parantaa. Toivottavasti neuvotteluissa neuvoston kanssa nämä kaksi maata, yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti, ne, ne yrittävät tätä opting innia. Toivottavasti tämä nyt onnistuu. Herra Kalassa, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos paljon. Tieliikenneturvallisuuden toimintasuunnitelma ja sen täytäntöönpano ovat olleet erittäin tärkeässä prioriteettiasemassa komission puolella. Ja se on todellakin tuonut myöskin valtavan suuria parannuksia tilanteeseen. Onnettomuuksien määrä on merkittävällä tavalla vähentynyt Euroopassa minun omassa maassani. 1990-luvun alussa 400 ihmistä kuoli tilikinnässä viime vuonna 78. Samanaikaisesti ajoneuvojen määrä on seitsemänkertaistunut. kymmenkertaistunut. Toteasin rouva ajalla tavoin, että olisi erittäin tärkeää todellakin parantaa liikenteen turvallisuutta. Päätöksiä tarvittaisiin. En usko, että lainsäädännön lisääminen pelkästään Euroopan tasolla on ainoa ihmelääki, joka voi auttaa. Aina kun tulee jokin ongelma, tarvittaisiin Euroopasta lainsäädäntöä. Ei tämä välttämättä aina toimi. Jotkut saman aikaan kritisoivat jo nyt sitä tosiasiaa, että Euroopasta lainsäädäntö on liikaakin, joten jäsenvaltioiden tasolla ja julkisen mielipideen tasolla ollaan aivan yhtä huolissaan asiasta. Rajat voidaan tietysti Asian tietenkin voidaan puuttua räjätyyttävällä tavalla ja luoda eurooppalainen tieliikenneturvallisuusalue. Kyllä tämäkin käy. Kiitos paljon. Kiitokset komission jäsenelle, kiitokset, erityiskiitokset tulkeille ja henkilökunnalle. Istunto on päättynyt. Jatkamme kello 21.